Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια... Πρώτο θέμα της ημερήσιας... Α, συγγνώμη, κύριε Σασού. Ε, niin, äh, herra Sassoli, äh, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Niin Anteeksi puhemies, minä haluaisin kiittää kollegoja, koska eilisiltana Italian poliisi pidätti viisi henkilöä, jotka valmistelivat mafiahyökkäystä kollegaamme Rosario Gracettaa kohtaan. Hän on tämän parlamentin jäsen ja aiempi Sisilian kaupungin pormestari. Tuomarien mukaan tänään 20. päivä tammikuuta olisi tehty tuo isku ja haluan muistuttaa teitä siitä, että Belgian viranomaiset eivät ole vielä onnistuneet toimittamaan äh, herra Crocetolle riittävää suojelua vaikka hän on Italiassa suojelun alaisena. Haluankin pyytää parlamenttia ilmaisemaan solidaarisuuttaan kollegaamme kohtaan koko parlamentin puolesta ja ryhtymään toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että riittävä suojelu taataan hänelle hänen toiminnassaan Euroopan parlamentin jäsenenä. Kiitoksia kovasti. Olette aivan oikeassa, kun otatte tämän asian esiin täällä täysistunnossa. Haluan kiittää teitä. Aivan ensimmäinen esityslistakohta Euroopan e- oikeusasiamiehen valitseminen 204 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä. Minä olen saanut ehdokkuuden kolmelta henkilöltä. Vittorio Bottoli, Nikiforos Diamanduros ja Pierre-Yves Monet. Ja eh, ehdokkaat tarvitsevat e-, äänienemmistön. Tyhjiä lappuja ei lasketa nyt äh, aion äh, puhua englanniksi. Teemme äh, tästä äänestyskokeen. Meidän täytyy varmistua siitä, että meillä on 368 jäsentä paikalla, koska tämä vaaditaan, kyllä minä tiedän. Me tarkistamme joka tapauksessa ja nautitte tästä, koska teidän tästä tulee hyvin ristiriitainen äänestys, olen aivan varma siitä, koska nyt minun täytyy lukea tästä nämä ohjeet. Ne ovat siellä teillä, teillä omilla kielillänne. Aivan ensiksi teidän pitää asettaa kursori sen ehdokkaan kohdalle, jonka haluatte valita. Ja näihin käytetään kahta sinistä nappia, jotka ovat oikeassa kulmassa. Ja sitten painetaan plus-merkkiä, silloin syttyy sininen valo. Sininen valo, ei minkään muun värinen. Ja e, se lasetaan ehdokkaan nimen kohdalle. Ja sinne tulee asteriski. Jos haluatte e, painaa vain ilman äänestämistä, silloin painatte nollaa. Ja kolmanneksi voitte muuttaa ääntänne sen jälkeen, ennen kuin äänestys päättyy, niin että valitsette uudelleen ehdokkaan ja painatte nollaa, ja sen jälkeen siirrätte kursoria eh, toisen ehdokkaan kohdalle ja painatte sillä kohtaa plusmerkkiä. Tämä on hyvin monimutkainen operaatio, joten me aiomme tarkistaa tämän toiminnan ja nämä kolme ehdokasta, jotka meillä on tarkistusäänestyksessä, eh, aakkosjärjestyksessä ovat seuraavat. Tällä tavoin testataan myös sitä, miten kulttuurisesti tietoinen parlamentti on. Ensiksi Picasso, sitten Renoir ja Van Gogh. Oletteko valmiit? Äänestys alkaa. Okay, everyone should... Kaikkien pitäisi nyt äänestää. Asettakaa kursori painakaa eh, nappia plus. Okay. Has, has everyone... El Greco, they didn't ask... Ei, anteeksi vaan. Ei El Grecoa eh, pyydetty. Minä olisin kyllä ehdottanut. Mutta ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyvin tiukka äänestys. Van Gogh 240, äh, Renoir 238 ääntä ja Picasso 166 ääntä. Okay, now I think we're ready to move to... No nyt voimme siirtyä varmastikin äänestykseen. Meidän täytyy äänestää uudestaan aivan sama järjestelmä kuin testissä. Van Goghin takia, kun te taputatte vai miksi? Vai haluatteko puheenvuoron? Anteeksi puhemies, mutta minun laitteeni ei toimi. Θα στείλουμε κάποιον αμέσως να το διορθώσει. Minä lähetän sinne teknikon hoitamaan asian. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε... No nyt me valmistaudumme ja aivan pian voimme alkaa äänestyksen. It appears that Mr. Van Gogh... Vaikuttaa siltä, että Van Gogh haluaa ehdokkaaksi myös oikeusasiamieheksi. Hän ei halua lähteä tuolta listalta. Yritämme muuttaa asian tilaa kuitenkin. Είμαστε έτοιμοι. No niin, ollaanko valmiita? Äänestys alkaa. Te näette siellä tauluillanne nimet, ehdokkaiden nimet. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. herra Diamanduros 340 ääntä, kaiken kaikkiaan 648, monet 289 ja Botolli 19. Näin ollen herra Diamandoros valitaan ensimmäisellä äänestyskierroksella. Onnittelut herra Diamandorokselle, Jos toivotte, voitte tulla tänne, jos haluatte. Oikein paljon onnitteluja myös muille ehdokkaille hyvin rankat kuulustelumenettelyt edelsivät äänestyksiä. Kaikki olivat erinomaisia ehdokkaita. Onko herra Diamanduros täällä paikalla? komission puolesta seuraavaksi puhuu komission jäsen Alström. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluan onnitella Nikiforos Diamantorosia siitä, että hänet on valittu Euroopan oikeusasiamieheksi, aivan kuten hän viime vuoden vuosikertomuksessaan osoitti. Oleellinen työ on rakentaa kansalaisten luottamusta EU-hun ja me kaikki varmasti allekirjoitamme tämän. Meillä kaikilla on merkittävänä tehtävänämme vaikuttaa tähän tärkeään työhön sekä toimieliminä että yksilöinä. Suhteet komission ja oikeusasiamiehen välillä ovat aina olleet erittäin hyvät ja rakentavat. Ja meidän yhteistyömme on mielestäni yhä joustavampaa ja tuottoisampaa. Euroopan oikeusasiamiehen selvitysten ansiosta on voitu pitkälti kehittää ja vahvistaa palvelukulttuuria komission sisällä. On myös opittu hyvin tärkeitä läksyjä kriittisistä huomioista ja olemme myös nähneet, miten halu aikaansaada ystävällismielisiä ratkaisuja on kasvanut. Tämän kehityskulun on jatkuttava ja tiedän, että komissio seuraa jatkossakin tarkasti oikeusasiamiehen toimintaa ja on tyytyväinen hänen tekemiinsä ehdotuksiin. Tulevina vuosina elämme mielenkiintoista aikaa oikeusasiamiehen toiminnan kannalta. Tarkoitan myös uusia mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus tarjoaa oikeus hyvään hallintoon on kirjattu perusoikeuskirjaan, kuten te kaikki tiedätte. En epäile lainkaan, etteikö oikeusasiamies omalta osaltaan vahvistaisi Euroopan demokratiaa ja avoimuus ja palveluhenkisyys toimielimissä lisääntyvät. Meidän kaikkien vastuullamme on tukea häntä hänen työssään, joten jälleen kerran onnittelut nimityksestänne ja luonnollisesti toivotan teille kaikkea hyvää tärkeässä tulevassa tehtävässämme. Kiitoksia. Πολύ την κυρία Βάλστρομ και την Επιτροπή. Kiitoksia oikein kovasti komissiolle. Nyt meillä on ähm, yksinkertaistettu menettely. Äänestetään mietinnöstä. Äh, Hypnerin mietinnöstä yhteisen tulitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Maderalle ja Azoreille. Äh, tässä äh, on korjausversio ja tästä nimenhuuto äänestyksellä äänestetään mietinnöstä. Äänestys alkaa. Vieläkö Van Gogh siellä kummittelee? Nyt varmasti olemme valmiit. Äänestys alkaa. Nyt sanoisin vielä herra Diamanduroselle, että eh, pyytäisin, että hän artiklan 204 mukaisesti eh, vanoo virkavallansa eh, tuomioistuimessa. Ja nyt toivon, että äänestyslaitteet toimivat ja äänestys voi alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 628 ääntä puolesta. Onnittelut Rova Hytnerille. Seuraavaksi ehdotus päätökseksi Euroopan parlamentin päätösehdotuksesta jäseneksi komitean, joka valitsee unionin tuomioistuimen ja yleiset tuomioistuimen tuomarit ja julkisasiamiehet. Tästä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty ja onnittelut. Ja vielä lopuksi esityslistan mukaisesti eh, edustaja Jolin mietintö. Eh, Kyse on ktey kumppanuussopimuksen kotonuusopimus, toinen tarkistaminen. Ja me äänestämme tarkistuksista. Tarkistus 1. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 496 ääntä puolesta. Ja tarkistus 2. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 397 ääntä puolesta. E, niin, olkaa hyvä. Puheenvuoro teillä. Uh, we will send technician, Me lähetämme sinne teknikon paikalle. Ja nyt tarkistus kolme. Ään, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 392 ääntä puolesta. Tarkistus 4, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 509 ääntä puolesta. Kiitoksia oikein kovasti, herra Schultz. Kiitoksia avustanne. Ja sitten tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin 300 44 ääntä vastaan. Ja nyt loppuäänestys koko päätöslauselmaa ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Oikein paljon onnea edustaja Jolille. Ja nyt äänestysselitykset. Aivan ensiksi oikeusasiamiehen valitseminen. Edustaja Bonsignore. Con questo voto il Parlamento europeo. Tässä äänestyksessä